ohjat käsiin. Meidän ei täydy myös voida vain valvoa rajoilla, vaan meidän täytyy voida päättää, kuka EU:hun tulee ja kuka ei. Eli meitä on enemmistö, jotka hakevat äh, äh, yksinkertaisia ratkaisuja vain rahalla ja silloin ongelmat muuttuvat vain vaikeammaksi. EU ei jälleen kerran ole valmistautunut, jos tai kun syntyy uusi kriisi. Ja se ei ole kansalaisten mielen mukaista. Jos me haluamme EUn, joka on lähellä kansalaisia, silloin meidän täytyy ottaa kansalaisten äh, tahto myös vakavasti. Ja sen vuoksi minä toivoisin tästä oikein perustavaa keskustelua. Minut. Edustaja Wikström, yksi minuutti. Kiitos. Ensinnäkin monet kiitokseni kollega Roberta Messolalle erinomaisesta työstä tämän asian parissa. Kiitos hyvästä yhteistyöstä, jota olemme voineet nauttia näiden vuosien aikana. Ja kiitos myös komission jäsenelle erinomaisesta ehdotuksesta. Kun lennän yli Euroopan, en näe mitään rajoja. Nämä sanat on sanonut Václav Havel, ensimmäinen vapaan Tsekoslovakian presidentti ja Euroopan integraation menestys, se, että sisärajat ovat kadonneet, perustuu siihen, että on voimakkaat ulkorajat. Haluan olla täysin selväsanainen. Ei kysymys oli siitä, että luodaan Euroopan linnoitusta, että käännytetään ihmisiä. Kysymys on siitä, että harjoitetaan valvontaa siitä, minkälaisia ihmisvirtoja saapuu ja lähtee unionista. On tärkeää, että me harjoitamme kunnollista valvontaa, turvallisuustarkan tarkastuksia asiallisella tavalla koskien kaikkia niitä henkilöitä, jotka etsivät kansallista suojelua täältä. Kunnollinen rajan suojelu on myös ratkaisevan tärkeä, jotta voidaan estää salakuljettuja väärentöjä tuotteita ja sellaisia aineita ja tuotteita, joita emme halua Euroopan unioniin. Tämän mietinnön tänään hyväksymme ei tähtää siihen, että tapahtuu täysin federalisoitu toimivalta. Minun mielestäni tämä on tie eteenpäin, mutta tämä on kuitenkin hyvin oikea askel oikeaan suuntaan. Ja puhemies, minä olen ollut tämän talon jäsen kymmenen vuotta, ja meidän on viimeisiä puheenvuorojani nyt näiden kymmenen vuoden jälkeen täällä täysistunnossa. Haluan kiittää jokaista kollegaa ja kaikkia, joiden kanssa on yhteistyötä. Ja pitää muistaa, että siellä missä politiikka päättyy, siellä ystävyys säilyy. Ja tämä saattaa olla myöskin mahdollisuus uudelle alulle. Kiitos. You are an optimist. Sometimes politics ruin. No, te olette optimisti. Joskus politiikka tuhoaa ystävyyksiä, mutta toivottavasti se toteutuu, mitä te sanoitte. Edustaja Forenza, yksi minuutti. Grazie, president. Kiitos, puhemies. Yli 1300 kuollutta pelkästään viime vuonna. Nämä ovat kuolleiden ihmisten lukumäärät Välimereltä. Ja nyt puhumme palautuspolitiikan tehostamisesta. Euroopan unionin tulisi pikemminkin omaksua aivan toinen tie. Ennen kaikkea todeta, että Libyan satamat eivät ole turvallisia satamia. Edelleenkin jotkut jäsenvaltiot Euroopan unionissa katsovat, että on mahdollista palauttaa ihmisiä Libyaan. Näin tapahtuu esimerkiksi Italiassa. Jos me haluamme tulla muistetuiksi sellaisiksi, jotka ovat lisänneet kuolemantapausten määrää äh, Välimerellä, äh, emme me voi palauttaa Libyan ihmisiä, koska he kärsivät siellä kidutuksesta. Emme me voi myöskään antaa Libyan rannikkovartiostalle näitä tehtäviä äh, pelastaa ihmisiä, koska se ei toteudu. Tämä täytyy välittömästi keskeyttää. Euroopan unionin ja Libyan väliset sopimukset on välittömästi jäädytettävä. Salviinin suljetut satamat täytyy avata ja myös siviilitoiminta täytyy sallia. Minut. Edustaja Valero, yksi minuutti. Kiitos. UNHCRn mukaan joka päivä noin 44 400 ihmistä joutuu lähtemään kodeistaan sodan tai vainon vuoksi. Ja 2017 68,5 miljoonaa ihmistä oli pakosalla. Ja Uhansaaran mukaan myös äh, luonnonkatastrofit ja ilmastonmuutosongelmat tulevat johtamaan suuriin ihmisten äh, muuttoliikkeisiin. Meillä tulee olemaan 200-250 miljoonaa ilmastonmuutospakolaista äh, plus vielä ihmisiä, jotka joutuvat lähtemään pakoon myös merenpinnan nousua. Ja vain pieni osa näistä ihmisistä on painut Eurooppaan. Mikä meidän vastauksemme on niille muutamille, jotka tänne tulevat? Kyllä, me olemme valmiita panostamaan suuria resursseja siihen, että pidämme heidät poissa täältä. Ja se, että vahvistetaan raja- ja merivartiostovirastoa on myös hyvä esimerkki tästä. Ja meidän pitäisi itse asiassa panostaa siihen, että voimme ennaltaehkäistä tätä pakenemista. Kiitos. Kiitokset, edustaja Kora. Grazie, presidente. Kiitos, puhemies. Sanotaan kollegat tämä aivan selvästi. Eurooppalainen uudistus tässä järjestelmässä on ollut valtava epäonnistuminen. Mitä ei ole tehty Dublinin sääntöjen muuttamiseksi, vaikka sitä edelleen tarvittaisiin? Libya on liekeissä. Edelleenkin Euroopan rannikoille tulee ihmisiä. Kukaan ei ole valmis tarjoamaan näille ihmisille turvapaikkaa. Aivan niin kuin 2015 ulkorajojen valvonta on ainoa ratkaisu, jota tarjotaan ja Frontexin vahvistaminen on osa sitä. Eurooppa haluaa ulkoistaa ongelman joillekin maille maksamalla likaista rahaa ja samanaikaisesti rajat halutaan sulkea entistä tiiviimmin. Frontexin rooli on viimeisin askel tässä uudistuksessa. Halutaan saada jonkinlaista mm, kehuskelun aihetta vaalikampanjaan tarvittaisiin uudistusta koko turvapaikkajärjestelmään. Kuitenkin eurooppalaista solidaarisuutta vastustetaan. Tietyt jäsenvaltiot eivät halua edes puhua tästä aiheesta. Me olemme lykänneet tätä ehdotusta ja on vedottu siihen, että jäsenvaltiot ovat suvereeneja. Ja nyt tämä on aivan liiallista, tämä suvereniteetin korostaminen. Komissio on vaatinut jäsenvaltioilta asioiden hoitamista. Ne eivät kuitenkaan ole voineet täyttää rooliaan. Ja nyt sisärajoille on sitten siirtynyt, ovat siirtyneet ne ongelmat, jotka ovat oikeastaan ulkorajojen ongelmia. Euroopassa solidaarisuuden periaate, joka on kirjattu myös perussopimukseen, on käytännössä toimimaton. Minut. Sitten edustaja Epitideios. Kiitos, Kiitos Käytäntö on osoittanut, että Frontex on pyrkimys, joka epäonnistui, mutta Euroopan unioni haluaisi korvata Frontexin raja- ja merivartiostovirastolla. Ja sinne haluttaisiin lisätä henkilökuntaa 10 000 rajavartijaan. Ja tämä rahat tulisi sitten veronmaksajilta ja tätä, tämä raha katoaa tähän koko organisaatioon. Ja tällä tavalla otetaan valtiolta pois mahdollisuuksia itse vartioida omia rajojaan. Ja tämä ei ole minusta mitenkään loogista. Paras rajavartiointi valtiolle on se, että valtio itse huolehtii siitä – ja käytäntö on osoittanut, että suurin osa jäsenvaltioista haluaa sulkea rajansa, kun tulee näitä odottamattomia maahanmuuttovirtoja ja silloin tästä syntyy ongelmia niille maille, joihin nämä ensimmäisenä tulevat, kuten esimerkiksi Kreikalle. Kreikka on se, jolle aina on jäänyt musta pekka käteen. Uh, Diaz de... Seuraavaksi Diaz de Mera. Señor Puhemies, hyvä komission jäsen, onnittelen Roberta hyvin tehdystä työstä, mutta muistutan siitä, että tärkeimmät ehdotukset, jotka liittyvät maahanmuuttoon ja turvapaikkapakettiin ovat edelleenkin neuvostossa. Me tulemme äänestämään tämän astuksen puolesta, jota antaa enemmän toimintamahdollisuuksia Euroopan raja- ja merivartiostolle on ratkaisevan tärkeää, että annetaan tarvittava kapasiteetti, jotta voidaan taata sellainen valvonta, joka pyrkii säätelemään tehokkaasti maahanmuuttoa ja voidaan myöskin taata korkea taso turvallisuudessa unionin sisällä, kuitenkin samanakaan huolehtien siitä, että ihmisten vapaa liikkuvuus säilyy. Se, että luodaan elin, jossa on 10 000 vartijaa ja että jäsenvaltiot saavat tukea palautus toimissa ja voidaan harjoittaa yhteistyötä kommunistisen maiden kanssa ovat sellaista operatiivista toimintaa, joka on perustava laatuista, jolla voidaan taata se, että on vakaa ja kestävä toiminta niin vastautumaissa ja kauttakulku kuin lähtömaissa. Tämä yhdessä Europolin kanssa on yksi kulmakivi sille, että taataan, että on oikeuden, turvallisuuden ja vapauden alue Euroopan unionissa. On tärkeää, että Euroopan parlamentissa me jatkamme työtä niin, että pyrimme saman aikaan lisää operatiivista toimintavaltaa tälle virastolle samoin kuin parempaa budjettia. No, on turvallisuutta. Turvallisuus on sitä, että tämä vartioston toiminta noudattaa kansainvälistä merioikeutta, kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja perusoikeuskirjaa, joka Euroopan unionilla on. Kiitos. Ähm. Kiitos, edustaja Fajon. Hvala. Strinjam se, da potrebujemo... Puhemies, kiitos, että saan puheenvuoron. Olen samaa mieltä siitä, että tarvitsemme parempaa Euroopan unionin ulkorajojen valvontaa. Sehän on oleellista Schengenin alueen toiminnan kannalta ja myös maahanmuuton hallinnan kannalta. Jäsenvaltioiden tulisi laajentaa Frontexin mandaattia, jotta voimme saada aikaiseksi kymmenestä tuhannesta henkilöstä koostuvat uudet rajavartiojoukot vuoteen 2027 mennessä. On tärkeää, että jäsenvaltiot säilyttävät päävastuun rajojen hallinnoinnista – on varmistettava se, että suojelemme myös kaikkien henkilöiden perusoikeuksia silloin, kun Frontex heidät palauttaa kolmansiin maihin. Frontexin tekemä yhteistyö kolmansien maiden kanssa, esimerkiksi Länsi-Balkanin maiden kanssa, tulisi alistaa uusille sopimuksille, jotka varmistaisivat ihmisoikeuksien suojelemisen. Varoittaisin myös siitä, että uudet rajat uudet säännöt ulkorajojen valvonnasta eivät ole valideja, jos niitä ei hyväksytä myös sisärajojen suhteen. Jambaski. Kiitos, kiitos puhemies. Mikäli olisi yksi virasto, jota voitaisiin EU:ssa hyödyntää, joka olisi kaiken rahoituksen arvoinen, niin se on nimenomaan Frontex. Ulkorajat ovat erityisen tärkeät jotta voimme varmistaa vapaaliikkuvuuden EUn sisällä, joten meidän täytyy olla johdonmukaisia ja tiukkoja rajoillamme ja sen vuoksi pidän erittäin hyvänä Frontexin laajennettua mandaattia ja sitä, että meillä on siellä pysyvä henkilöstö. Ja olemme sanoneet yhä uudelleen, että meidän on tehtävä yhteistyötä, jotta voimme pysäyttää laittoman maahanmuuton. Tämän Euroopan äh, pitäisi äh, olla suljettu talo niin, että voimme äh, suojella omaa elintasoamme ja laatuamme. Mutta maa, taloudelliset maahanmuuttajat, jotka eivät hyväksy meidän arvojamme ja elämäämme, heillä ei ole mitään paikkaa meidän maissamme ja sama koskee myös terroristeja. Donnolle. Seuraavaksi edustaja Urta Sun. Kiitos puhemies. Tämä vaalikausi tulee olemaan 120 000 ihmisen kuoleman häpeän merkeissä. Tärkeää olisi uudistaa asioita, jotka liittyvät turvallisuuteen turvapaikkaan ja maahanmuuttoon, ja nämä ovat juuttuneet. Ja nyt sitten on sitten sosiaalisuus, joka koskee meri, merivatiosta ja tässä on kuitenkin sellainen <clears throat> mekanismi, joka sekästi varmistaisi perusoikeudet, ja ei ole myöskään sitä, että etsitään ja pelastetaan ihmisiä välimerellä ja tämä kuitenkin se, mitä oli asia, jota parlamentti esitti omassa neuvotteluvaltuutuksessaan. Tätä kautta myöskin tehdään rikollisiksi kansallisjärjestöt, jotka toimivat, voivat antaa huma, nämä ovat kuitenkin antaa vähän ympäristöä, mutta lähteä perastamaan. Me tätä kautta teemme rikollisiksi kansanjärjestömme, jotka kuitenkaan ota huomioon erityisesti sitä, että voitaisiin ottaa julkista etsintä- ja pelastustoimintaa merillä tämän häpeän osalta tilanne on se, että politiikkaa on muutettava todella radikaalisti. Damna. Kiitokset edustaja Gall. Komission jäsen, hyvä puhemies. Frontexi osaltaan on se, joka suojelee ulkorajoja Euroopanissa, mutta kun ensisijaisesti kuitenkin rajojen suojelu on jäsenvaltioiden tehtävä, Frontexin mandaatin vahvistaminen, sillä ei kuitenkaan ei puututa sitten jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeuteen. Tällä ei vaaranneta sitä, että jäsenvaltiot huolehtisivat rajojen valvonnasta, koska tämä kaikki voi tapahtua vain yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, mutta kysymys on vain se, että voiko tällaista yhteistyötä todella olla. Pahoittelemme sitä, että tässä ei tehdä mahdollisesti sitä, että Frontex voisi antaa esimerkiksi tukea Makedonialle tai muille maille, joissa pyr- niin, että näistä maista voitaisiin poistaa laittomia maahanmuuttamia, koska tässä Frontex voi ottaa suunnempaa tehtävän laittomien maahanmuuttajien poistamista näissä maissa. Unkarin hallituksen on ollut tärkeää aina rajojen puolustaminen. Ulkorajojen puolustaminen on ollut sellainen asia, jossa me olemme ottaneet hyvin tärkeän tehtävän itsellemme. Tätä kautta olemme suojelleet Eurooppaa. Ja, ja me odotamme nyt sitten ennen kaikkea sitä, että Euroopan unioni antaisi enemmän rahoitustukea ulkorajojen suojelemiseen, nimittäin Unkari ei kuitenkaan ole näitä rahoja nähnyt. Damna Guillaume. Varmasti on välttämätöntä vahvistaa Frontexia, koska ulkorajoja on suojattava eurooppalaisin toimin. Näin ollen sopimus onkin tervetullut. Tueksi tarvitaan myös perusoikeuksien kunnioittamista silloin, kun ulkorajoilla henkilöitä valvotaan. Mandaatin loppupuolella haluaisin todeta kaksi harminaihetta. On ikävää, että meillä ei ole aktiivista meripelastus- ja etsintäoperaatiota käynnissä. Yli 1200 ihmistä on kuollut viime vuonna Välimerellä. Jäsenvaltiot väistelevät valtuuttaan. Nyt tarvittaisiin todella etsintä- ja pelastustoimintaa. Kansalaisjärjestöt toki toimivat. Nyt niiden toiminta on estetty ja satamia suljetaan ja ihmisalla kuljettavat vain tästä hyötyvät. Sitten tarvittaisiin uutta uudistusta Frontexiin. Minkälaista uudistustahan ei ole turvapaikkajärjestelmää vielä saatu aikaan. On jäsenvaltioita, jotka haluavat juvittaa tätä uudistusta, vaikkakin parlamentti on jo kaksi vuotta sitten esittänyt oman kantansa aiheesta. Anna Tomasic, un minut. Edustaja Tomasic, yksi. Frontex treba imati ulogu u zaštiti vanjskih Kiitos puhemies. Frontexilla täytyy olla ulkorajojen suojelijan rooli, mutta tämä ehdotettu viraston rooli on väärä. Sen sijaan, että käytettäisiin tällaisia, nope, pitäisi olla tällaisia nopean toiminnan joukkoja. Sen sijaan tästä on nyt vain te, tekeillä tällainen byrokraattinen palvelu – ongelma, joka liittyy laittomaan maahanmuuttoon, täytyy ratkaista sen lähteillä. Ja Frontexin täytyy myös voida osallistua kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseen kolmansiin maihin. Ja esimerkiksi palauttaa henkilöitä toisiin kolmansiin maihin eikä ainoastaan alkuperämaihinsa. Ja meidän täytyisi pyrkiä toimimaan mahdollisimman kaukana meidän rajoistamme. Me tarvitsemme drastista muutosta, ei kosmeettista. Edustaja Rangel. Doamna Kienge, un minut. Edustaja Kienge, yksi minuutti. Grazie, presidente. Kiitos puhemies hyvin vastuullisesti parlamentti on vienyt eteenpäin asetuksuudistusta, jonka pohjalta voimme perustaa rajavalvontaviraston. Meillä on ollut sisäisiä ristiriitoja, jotka olemme voineet ylittää, olemme neuvotelleet ja saimme aikaiseksi sopimuksen, joka toki voisi olla kunnianhimoisempi, mutta joka kuitenkin vakiinnuttaa yhden neljästä pilarista, jonka komissio on omassa maahanmuuttostrategiassaan tunnistanut. Kyse on ulkorajojen hallinnoinnista. Muistutan kuitenkin, että komissio samassa pilarissa tehos, kehottaa Eurooppaa tehostamaan myös meripelastus- ja etsintäoperaatioita. Rajoja täytyy totta kai hallinnoida tehokkaasti, se pitää paikkansa, mutta täytyy kunnioittaa myös perusoikeuksia. Me olemme onnistuneet säilyttämään näiden oikeuksien äh, turvaamisen ja olemme myös halunneet säilyttää pelastusoperaatiot, jotka ovat keskeinen osa yhteistä eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää. Haluan kiittää komission ja sen Avramopulosta ja vedota teihin vielä näin vaalikauden lopussa, jotta Sofia-operaatio palautettaisiin ja voitaisiin puhua vielä enemmän näistä pelastusoperaatioista. Kiitokset, edustaja Rade. Puhemies, kiitos. Komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Muistan erittäin selvästi, että viisi vuotta sitten aloitin toimikauteni täällä Euroopan parlamentissa. Ja tuolloin ajatus siitä, että luotaisiin tällainen rajavartiosto, oli vain tällainen epämääräinen hanke – ei ollut selvää, e-, että se toteutuisi aiemmin kuin vuonna 2030. Mutta olimme aika naiveja, koska vain vuotta myöhemmin yli miljoona maahanmuuttajia ja pakolaista ylitti Euroopan unionin ulkorajat. Ja vaikka rajavartijat olivat hyvin valmistautuneita, he eivät olleet kuitenkaan valmistautuneita hallitsemaan tällaisen suuruusluokan kysymystä. Mutta meidän täytyy keskustella sitä, mitä piti tehdä, jotta voisimme suojella rajoja kriisien aikoina. Ja me ymmärsimme, että Schengen on tärkeä ja että ulkorajojen täytyy olla riittävän voimakkaat. Me ymmärsimme, että Euroopan tarvitsee varmistaa turvallisuutensa myös ulkorajoilla. Ja nyt neljä vuotta myöhemmin me keskustelemme siitä, että luodaan tämä virasto, jolla on 10 tuhannen hengen henkilöstö, jolla on uutta toimivaltaa. Ja uskon, että tämä uusi virasto on se, mikä todella edustaa solidaarisuutta, solidaarisuutta jäsenvaltioiden välillä, jotka ovat unionin ulkorajoilla ja niiden välillä, jotka ovat sisäpuolella unionia. Nyt sitten menettely ilman puhujalistaa. Kymmenen ihmistä on ilmoittautunut tähän Hyvin mielelläni antaisin kaikille puheenvuoron, mutta todellakin pyytäisin teitä pitäytymään yhdessä minuutissa, koska kello viisi jatkuu äänestys ja meillä on sitä ennen vielä toinen mietintö, jotta todellakin pyytäisin, että puhutte vain minuutin. Schreirova. za udělení slova. Kolegyně a kolegové, je potřeba připomenout, že... Puhemies, Meidän täytyy pitää mielessämme, että tämä ehdotus oikeastaan on vastaus niihin suuriin virheisiin, joita tehtiin vuosina 15 ja 16, kun Schengenin ulkorajaa ei riittävällä tavalla suojattu. Ja silloin jopa kaksi miljoonaa maahanmuuttajaa ylitti rajan ilman lupaa. Osa toki oli pakolaisia, jotka pakenevat sotaa ja luonnonmullistuksia, mutta hyvin moni ei kuitenkaan ollut oikeutettu turvapaikkaan ja heidät täytyy näin ollen palauttaa. Näin ollen katsonkin, että Euroopan unionin täytyy voida valvoa omia rajojaan ja varmistaa näin turvallisuutensa. Siinä tapauksessa, että eh, tuhannet tai jopa miljoonat maahanmuuttajat tulevat Euroopan unionin alueelle, turvallisuuden tunne eh, katoaa. Sen takia puolustan tätä järjestelmää. Edustaja Pitsola. Nakon tri godine uspješnog funkcioniranja Europska obalna i granična straža... Kolmen vuoden jäl- toiminnan jälkeen tämä uusi virasto kykenee varmistamaan vapaa liikkuvuuden Schengenin alueella. Minä pidän hyvänä sitä, että perustetaan 10 000 miehen operationaalinen pysyvä henkilökunta. Tämä on hyvin tärkeää ajatellen vaarallista tilannetta ulkorajoilla. Minusta oli hyvä miettiä koko tätä menettelyä, joka liittyy turvapaikan myöntämiseen. Tämä on tärkeää ei vain Schengenin alueelle. Olen iloinen siitä, että ulkorajojen valvonnassa meillä on vahva tuki unionilla. Stevens. Stevens. Puhemies, hyvät kollegat. Me olemme tukeneet aina Stöniä vuodesta, eh, tukeneet Frontexia vuodesta 2016 lähtien, kun oli kysymys eh, esimerkiksi ihmisten palauttamisesta, jotka olivat saaneet kielteisen paikan. Ja Frontex eh, on tässä sitä auttanut ja jälleen me tuemme Frontexia, koska se mitä tässä on saatu aikaiseksi on hyvä askel. Frontexilla on tärkeä rooli, äh, kun toteutetaan maahanmuuttopolitiikkaa. Schengen-alue ilman sisärajoja voi olla olemassa vain, jos meillä on vahvat ulkorajat, ja Frontex huolehtii tästä. Äh, kun sillä on enemmän henkilökuntaa ja varoja, se voi paremmin vastata tulevaisuuden haasteisiin. On positiivista, että Frontex voi nyt olla aktiivinen myös ei-eurooppalaisissa maissa, jotka eivät ole unionin äh, naapurivaltioita ja että EU esimerkiksi Marokosta toiseen ei-eurooppalaiseen maahan palauttaminen on menetetty mahdollisuus. Etheridge. Etheridge. Thank you, sir. Kiitos puhemies. Haluaisin aloittaa ilmaisemallani kommenttini sitä, että kun on kysymys tärkeästä aiheesta, jos kysymys on mukana tuhannet ihmishenget ja miljardit e, eurot. Täällä eivät kollegat kuitenkaan ole valmiita ottamaan vastaan kysymyksiä puheenvuoron jälkeen, mutta varmastikin ratkaisu tähän on joka tapauksessa oikeusvaltio. Jos ihmiset haluavat tulla Euroopan unioniin laittomasti, silloin pitäisi olla hyvin tiukka sääntö, joka sanoo ei käy. Henkilö täytyy palauttaa, mutta toisaalta täytyy olla kuitenkin olemassa – laillinen määritelty reitti ihmisille, jotka etsivät turvapaikkaa, koska kaikki sivistyneet kansakunnat et, antavat mahdollisuuden turvapaikkaan niille, joita vainotaan. Joten oikeusvaltio ratkaisu tähän epäilenpä vain, onko niitä 11 miljardia euroa ja lisäresurssit ja lisäbyrokratia ovat tarpeen, mutta olisi parempi oikeastaan vain noudattaa lakia. Domna, domnul Bogovic. Edustaja Bogovic. Hvala za besedo. E, Veseli da Kiitos puhemies. Olen tyytyväinen, kun näen, että on päästy sopimukseen siitä, että ulkorajoja on suojattava ja tämä takaa meille rauhan, vakauden ja vaurauden Euroopassa ja myös Schengenin järjestelmän toiminnan. Ikävä kyllä emme olleet samoilla linjoilla vuonna 2015. Nyt kolmen vuoden jälkeen olemme vihdoin ja viimein ymmärtäneet, että Laiton maahanmuutto täytyy kerta kaikkiaan lopettaa. Tarvittaisiin myös jatkotoimia. Frontexin mandaattia täytyy laajentaa palautuksiin kolmansista maista toisiin kolmansiin maihin. Sloveniassa vuonna 2015 meillä oli kymmeniä tuhansia rajanylityksiä. Nämä numerot puhuvat puolestaan. Nyt viime aikoina luvut ovat taas olleet noususuunnassa, enkä usko, että tilanne jatkossa juuri tästä muuttuisi. On varmistettava, että ihmiset, jotka tulevat Bosniasta ja Serbiasta, voidaan palauttaa kolmansiin maihin Frontexin avulla. Edustaja lopez Puhemies, komission Avramopoulos, minä olen espanjalainen sosialisti, eurooppalainen ja Euroopan kannattaja. Kunnioitan oikeuden, turvallisuuden ja vapauden alueen merkitystä, mutta kuitenkin kysymys, joka liittyy ulkorajoihin, joka, johon liittyy tämä raja- ja merivartiostovirasto, joka saa uutta kapasiteettia, jossa on uutta rahoitusta. Ja sosialistit, me olemme pyrkineet parantamaan tätä antamalla tähän tarkistus niin, että voitaisiin välttää toimia kolmansissa maissa niin, että tämä liittyisi toimiin, jotka liittyisivät myöskin perusoikeuksiin ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuteen, mutta valikoiden lopulla on myöskin nähtävissä eh, epätasapaino turvallisuuden ja humanitaarisen alueen välillä. Se, että unionin etelärajalla Espanja joutuu vastaamaan tehtävästi myös, olen saatu aikaan tätä turvapaikkapaketin aikaansaamista, jolla se pyrkii uudistuksia Dublinin paketti, joka on juuttunut neuvostoon. Toivottavasti seuraava parlamentti tulee puuttumaan näihin asioihin. Marjas. Kiitos puhemies. Minun täytyy sanoa uudelleen, että Egean meren saarten asukkaat ovat äh, hätää kärsimässä johtuen suurista pakolaisvirroista, jotka vieläkin valuvat äh, Kreikkaan. Vähän aikaa sitten Samoksella oli protestimarssi, koska asukkaat eivät enää voi ottaa enempää maahanmuuttajia ja laittomia pakolaisia vastaan. Frontexin täytyy saada parempi rooli, se on totta. Sen täytyy voida tehdä kunnollista työtä liittyen ulkorajojen suojeluun, ei vain merirajojen, koska me näemme myös, että monet eh, ihmiset tulevat maarajojen ylitse. Sen vuoksi me tarvitsemme konkreettista eh, Frontexin työn parantamista. Myös Epiroksessa Frontexin pitäisi olla Kreikan ja Albanian rajan välillä, koska myös äh, siellä, äh, sieltä tulee ihmisiä rajan ylitse. Pospisil. Edustaja Pospisil. Puhemies, haluaisin osallistua tähän keskusteluun ja todeta, että ehdotus on tervetullut Tarkoitus on hyväksyä asetus raja- ja merivartiostosta ja ulkorajojen hallinnoinnista. Tiedän, että siirtymäaikaa toki tarvitaan. Lisäisin vielä, että jos meillä on selkeät rajat ulkorajojen hallinnoinnista, niin sitten tarvitaan lisäksi vielä muita välineitä, jotta voimme ennakoida tulevia siirtolaisvirtoja ja näin suojella paremmin ulkorajojamme. No, meillä on oltava myös muita ennaltaehkäiseviä välineitä. Minkälaisia vaihtoehtoja meillä sitten on tulijoiden suhteen? Meillä on Afrikan erityisrahasto, sen tulisi investoida Afrikkaan, jotta juurisyihin voitaisiin puuttua. Eli tätäkin pitäisi vielä kehittää edelleen. Ward. Viimeisten viiden vuoden aikana minä olen oppinut maahanmuutto- ja turvallisuuskokemuksista suoraan niiltä, joita tämä koskettaa. Olin Kaleessa ja Pariisin kaduilla. Tein työtä kansalaisten kanssa ja käytin kaikki mahdollisuudet kuunnellakseni ihmisiä, jotka ovat joutuneet muuttamaan konfliktien tai kestämättömän elämäntilanteen vuoksi. Meillä on traaginen tilanne, jotka ihmiset ottavat riskin hukkuakseen meriin, voidakseen aloittaa uuden elämän Euroopassa. Joten on elementtejä tässä asetuksessa, joita pidän hyvänä. Minusta on hyvä, että Euroopan Raja- ja merkinvartiostovirasto voi etsiä ihmisiä ja estää ihmisten hukkumisen. Jotka pelastetaan, he täytyy kohdella myötätunnolla ja humaanisti. Pidän hyvänä sitä, että perustavat, perusoikeudet otetaan käyttöön, niitä otetaan silloin, kun toimitaan kolmessa maissa. Mutta dokumentoinnin osalta meidän olisi kantaa vastuuta ennen kaikkea ja pyrkiä torjumaan eriarvoisuutta joka johtaa siihen, että monet ihmiset ovat lähtemään kotisotunsa ja ottamaan, lähtemään vaaralliselle matkalle. Meidän pitää yllä eurooppalaisia arvoja, suojella haavoittuvia ryhmiä ja huolehtia siitä, että merkityksemme tulevat tervetulleeksi ne henkilöt, jotka kenties jossakin muussa tilanteessa voisimme olla me itse. Uh, Hyvät kollegat, haluan kiittää esittelijää hienosta saavutuksesta vahva unioni voidaan suojata vain niin, että ulkorajojen rajavalvonta ja hallinnointi toimii. Kun katsotaan Kroatian tilannetta, äh, kuva on hyvin selkeä. Maalla on hyvin pitkä ulkoraja. Kansalliset joukot tekevät kovasti työtä sisäisen turvallisuuden varmistamiseksi pysyvät joukot lisääntyvät ja ollaan myös kriisivalmiudessa. Näin eurooppalainen rajavartiovirasto voi tarjota tärkeää apua tärkeillä raja-alueilla jäsenvaltioille. Kaikki kumppanit ja kolmannet maat täytyy myös saada mukaan yhteistyöhön niin, että ne tarjoavat teknistä ja operatiivista tukea. Näin saamme tehokkaan unionin maahanmuuttopolitiikan hallinnoinnin aikaiseksi. Kiitos. Commissioner. Äh, komission jäsen, teidän vuoronne. Well, dear colleagues. Kiitos puhemies. Hyvät kollegani, haluan esittää kiitokseni tästä hyvin tärkeästä keskustelusta ja teidän tuestanne. Uusi Euroopan raja- ja merivartiosta asetus, kuten alussa jo sanoin, niin tärkeää on huolehtia tehokkuus ja se, mm, miten Euroopan unioni yhdessä voi suojella yhteisiä ulkorajojaan ja hallinnoida maahanmuuttovirtoja tulevina vuosikymmeninä. Tämä oli meidän kunnianhimomme. Euroopan täytyy olla paremmin varautunut, koska me emme tiedä, mitä tulevaisuudessa tuleman pitää. Me kaikki tässä huoneessa voimme olla ylpeitä siitä, mitä olemme saavuttaneet. Tämä on osa meidän yhteistä vastuutamme. Sekä virasto että jäsenvaltio saavat välineet, joilla ennakoida ja vastata tuleviin kriiseihin EUn ulkorajoilla. Todellakin toivon, että te tuette lopullista neuvottelutulosta äänestyksissä myöhemmin. Meidän täytyy osoittaa kansalaisillemme, että Eurooppa välittää ja valvoo kansalaisten etuja ja että kansalaiset voivat luottaa Eurooppaan. Minä en sano teille vielä näkemiin, koska meillä on vielä yksi keskustelu tänään ja se on sitten se viimeinen. Kiitos. Kiitokset oikein paljon ja sitten edustaja Metso. Grazzi lil kull wieħed u waħda minkom li Kiitos kaikille kollegoille, jotka ovat osallistuneet tähän keskusteluun. Tämä asetus aiheuttaa huomattavan muutoksen, saa aikaiseksi muutoksen siihen, miten ulkorajoja hallinnoidaan. Me kaikki lienemme samaa mieltä siitä, että sisärajat on pidettävä avoinna. Näin eurooppalaiset kansalaiset voivat vapaasti matkustaa Euroopan unionin sisällä. Tämä voidaan varmistaa vain sitä kautta, että ulkorajat suojataan parhaalla mahdollisella tavalla. Näin me pystymme tekemään nyt, kun saamme aikaiseksi asetuksen eurooppalaista raja- ja merivartiostosta. Tämän asetuksen kautta löydämme ratkaisun useisiin ongelmakohtiin. Tarjoamme virastolle inhimillisiä resursseja, myös rahoitus- ja teknisiä resursseja niin, niin ikään tarjoamme ja varmistamme, että virasto voi jatkossakin kunnioittaa perusoikeuksia silloin, kun se työtään tekee. Tarjoamme myös välttämätöntä apua ja vahvistamme yhteistyötä kolmansien maiden kanssa. Komissio voi myös asetusta muuttaa henkilöstö- tilanteen kohdalla me olemme luvanneet kansalaisille, että hyväksymme tämän säädöksen vielä ennen vaalikauden loppua. Tässä me olemme onnistuneet ja olemme tarjonneet nämä tulokset kaikkien käyttöön. Vielä kerran haluan kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat edesauttaneet tässä menestyksessä. Haluan kiittää myös neuvoston ja komission edustajia ja kaikkia varjoesittelijöitä hyvästä yhteistyöstä. Meillä oli tavoite, johon nyt olemme päässeet. Me halusimme saada aikaiseksi myönteisen muutoksen ja siinä me onnistumme. Eurooppa on tässä voittaja. Kiitos ja tämä päättää keskustelun tästä aiheesta ja äänestys on tänään. Ja nyt sitten siirrymme suoraan seuraavaan kohtaan esityslistallamme, joka on edustaja Lopes Aguilarin mietintö, viisumisäännöstö ja annan suoraan puheenvuoron esittelijälle. Komissario Avramopoulos, sabe que Kiitos. Äh, hyvä komission jäsen Avramopoulos. On ollut äh, kunnia näin monen vuoden ajan saada tehdä yhteistyötä teidän kanssanne liittyen nimenomaan tähän viisumisäännöstöön. Me tarvitsemme uuden viisumisäännöstön ja siitä me äänestämme tänään ihan piakkoin. Meillä on ollut monta vuotta kovaa työtä. Haluan kiittää tässä talossa varjoista löytää, jotka ovat harjoittaneet yhteyttä tehokkaasti ja lojaalisti siinä, että olemme käsitelleet Euroopan eurooppalaista lakia ja myöskin teitä itseänne haluan kiittää komissiasen Paura siitä, että olette sitoutuneet nimenomaan oikeuskysymyksiin, joita on käsitelty sisä- kansanvalvoksen valiokunnassa, olemme pitäneet erilaisia kuulemisia parlamentissa ja olemme myöskin kuulleet eri sidosryhmiä, jotka edustavat niitä etuja, jotka liittyvät tähän suureen lainsäädäntölliseen kysymykseen – me olemme puhuneet äsken juuri tästä vapaan oikeuden ja turvallisuuden alueesta, kun puhuimme raja- ja merivartioasetuksesta, joka vahvistaa myöskin vapaata liikkuvuutta Schengen alueella ja Euroopan siellä, mutta vaatii nimenomaan sellaista lainsäädäntöä, jolla voidaan harmonisoidusti ohjata tuloa matkustamisen Euroopan alueelle myöskin, niin että tämä tuu laillisin periaattein että voimme luottaa matkustajien, jotka tulevat hyvän tahdon puitteissa bona fide-periaatteella lyhyeksi ajaksi eh, enintään 180 eh, päiväksi matkailun, liikesyiden tai taiteellisen tyyden tai urheilusyiden tai opiskelijoiden, opiskelun tai tutkimuksen vuoksi. Kaikki nämä on sanottu esille tässä eurooppalaisessa asetuksessa, joka koskee viisumeja. Tässä on hyvin yksityiskohtaista työtä, jota on tehty tämän asian parissa. On ollut tarkistuksia, on kuunneltu ihmisiä eri kuulemisissa ja on pyritty saman aikaan se, että voitaisiin varmistaa samanlaiset hyväksyntä ehdot sille, miten tehdään ratkaisuja Euroopan unionin alueelle pääsemisestä. Ja liittyen nimenomaan siihen, miten sallitaan maahan tuloa, mitä tulee myöskin erilaisiin hakemusten jättämiseen, ja erilaisen asiakirjoihin, joilla tuetaan näitä hakemuksia. Ja on myöskin kuitenkin varaamaan se, että tässä pyritään helpottamaan tätä, että olisi helpompaa päästä Euroopan unioniin, jotta matkustajat, jotka tulevat eh, hyvin aikomuksen Euroopan unioniin, maita, joista tulee miljoonia matkailijoita ja myöskin alueita, jotka ovat erittäin etäisiä. Myös Kanarian sarjoihin tulee vuosittain 18 miljoonaa matkustajaa, joten on hyvin tärkeää, että voidaan säilyttää tilanne, jossa on helppo päästä nimenomaan Schengenin alueelle. Jotkin tarkistukset, joita me olemme tehneet, jotka me katsoneet tasapainoisiksi, jotka ovat tähän lakiin, liittyvät nimenomaan – siihen, mitä on tämä hinta 80 euroon asti, asti vastaen kustannuksia, jotta voidaan myös alennuksia alaikäisille 20-vuotiaille ja sitä arvioita myöskin poikkeuksia liittyvät tutkijoihin ja opiskelijoihin ja taiteilijoihin ja urheilijoihin. Olemme luoneet kompromissin, mitä tulee tähän matkasairausvakuutukseen, jotta, jotta katsotaan, että 15 kuukauden aikana, kun tämä laki tulee voimaan. Ja myöskin saan nyt samaan aikaan sen, että ottaa huomioon intressit, liittyvät siihen, miten näitä viisumia myönnetään, eli tuohon helpommaksi ja edullisemmaksi, miksi ajatellen matkalippujen ostamista, siis ihmiset, jotka tekevät, että voidaan riittävän varhaisessa vaiheessa saada tämä hakemus tästä viisumista, mutta se vain helpottaa nimenomaan että niin, että huomioon turvallisuus, koska toisaalta on nähtävissä se, että tähän miten hyvin aikomukset matkustajat, jotka ovat Euroopan unionin, niin tämä on yhdistetty myöskin toiminta, joka liittyy turismin torjuntaan tai laittamaan maahanmuuttoon, jolla ei itse asiassa ole mitään tekemistä tämän asian kanssa. Ja sitten että pyritään myöskin luomaan tämmöinen mekaaninen yhteys maittumien maahanmuuttojien palauttamiseen – Tämä on katsottu tällaiseksi myönteiseksi houkuttimeksi kolmansien maille, jotka työskentelevät yhteistyötä kolmansien sen kanssa, että saataisiin hoitettua näitä palautuksia ja vastaanottoa. Kiitoksia. Kiitos ja sitten komissio. Thank you, Mr. President. Well, dear colleagues, I welcome the agreement. Hyvät kollegat, arvostan yhteistyötä tässä hyvin tärkeässä aiheessa. Jälleen kerran haluaisin kiittää esittelijäämme ja varjoesittelijöitä tästä uudesta lainsäädännöstä. Matkailu on keskeisessä roolissa Euroopan unionin taloudessa. Se edustaa noin 10 prosenttia EUn BKTstä. Pitkät, hankalat menettelyt voivat karkottaa matkailijoita hakemasta viisumia ja tulemasta Eurooppaan. Me haluamme pikemminkin toimia myönteisesti. Emme halua vaikuttaa kielteisellä tavalla viisumien kautta Euroopan unionin talouteen. Muutokset helpottavat miljoonien matkailijoiden viisuminhakua Euroopan unionin vuositasolla. Näin voidaan helpottaa matkailua, kauppaa ja liike-elämää. menettelyn helpottaminen ei tarkoita mitään helpotusta tai turvatarkastusten lopettamista Euroopan unionissa. Pikemminkin haluamme tunnistaa entistä paremmin ne, jotka ovat uhaksi tai joilla ei ole oikeutta tulla Euroopan unionin alueelle. Uusi mekanismi säännöstössä tekee mahdolliseksi sen, että voimme käyttää viisumipolitiikkaa ikään kuin välineenä, kun teemme yhteistyötä EUn ulkopuolisten maiden kanssa palautusten ja karkotusten suhteen, kun kyse on luvattomista maahantulijoista. Menettelytavat ovat joustavampia niille matkailijoille, jotka tulevat EUn Schengen-alueelle. Nykysääntöjen mukaisesti matkailija voi aikaisintaan hakea viisumia kolme kuukautta ennen aiottua matkaa. Uudet säännöt ulottavat tämän kauden kuuden kuukauden päähän matkasta. Varmistetaan myös usein matkustavien oikeudet. Henkilö, joka matkaa usein EU-hun ja hänellä on myönteinen historiikki takanaan, voi saada tällaisen viisumin, joka on voimassa maksimissaan viiden vuoden ajan. Tässä säästyy aikaa, kustannuksissa myös säästetään sekä hakijoiden että myös jäsenvaltioiden näkökulmasta. Samanaikaisesti maahantuloehdot varmistetaan aina ja jokaisessa tapauksessa – Schengen-viisumin hinnan nousu 50-80 euroon, maltillinen korotus on myös ehdotuksessa mukana. Näin saisimme lisäresursseja turvallisuuden vahvistamiseen. Tämä maltillinen hinnan nousu mahdollistaisi sen, että jäsenvaltiot voivat säilyttää riittävän tason konsulaateissaan. Näin Turvatarkastukset ovat tehokkaampia ja myös IT- ja ohjelmistopäivityksiä voidaan tehdä, jotta ne eivät muodostu viisumijärjestelmän pullonkauloiksi. Uusi EUn viisumisäännöstö sopeuttaa sääntöjä kehittyvän turvallisuusympäristön huomioimiseksi. Se tarjoaa myös mahdollisuuksia teknologian kehittymisen kautta meille. Toivon, että tuette tätä kompromissiratkaisua, johon olemme päätyneet ja luonnollisesti mielelläni kuuntelen keskustelua. Alustuspuheenvuoron lopuksi kuitenkin haluan vielä käyttää äidinkieltäni ja todeta muutaman asian tästä. Hyvät ystävät, tämä on tänään meidän viimeinen istuntomme. Te tiedätte, että minä komission jäsenenä pysyn virassa lokakuun loppuun asti, mutta jotkut teistä eivät pian enää ole täällä parlamentissa. Haluankin siksi kiittää teitä sydämellisesti näistä neljästä ja puolesta vuodesta. Olemme tehneet kovasti työtä. Solidaarisuuden hengessä, tässä demokraattisessa tilassa, jossa on hyvin paljon erilaisia näkemyksiä, mutta jossa me viime kädessä olemme kuitenkin yhdessä voineet löytää vakuuttavia vastauksia suuriin haasteisiin ja ongelmiin, kuten esimerkiksi muuttoliikkeen ja turvallisuuden kysymykset. Ilman teidän tukeamme emme olisi voineet saavuttaa mitään. Ja kun me nyt tänään sanomme, että me jätämme tästä jonkin perinnön, se liittyy nimenomaan tähän yhteistyöhön. Haluan siksi kiittää teitä erittäin sydämellisesti ja te kaikki, jotka olette seuraavassa parlamentissa – minä toivon, että samalla intohimolla, samalla sitoutuneisuudella jatkatte työtänne. Ja te, jotka olette työtehtävissä jossakin muualla, muistatte sitten aina sen, mitä täällä olette tehneet, että se on jotakin ollut hyödyksi teidän isänmaallenne, mutta myös Euroopalle. Haluaisin myös kiittää niitä, jotka kätkeytyvät tämän julkisen näyttämön taakse Haluan kiittää tulkeja. Me teemme heidän elämästään joskus hyvin vaikeaa, vaikka minä kylläkin yritän yleensä puhua hitaasti ja selkeästi. Haluan kiittää myöskin salipalvelijoita. He ovat henkilöitä, jotka auttavat meitä täällä salissa niin, että voimme paremmin hoitaa tehtävämme. He tarjoavat meille aina hyviä palveluitaan. Haluan kiittää myös valokuvaajia lahjakkuudellaan ja inspiraatiollaan. He kuvaavat tätä niin, että meidän muistomme säilyy ikuisuuksiin. Haluan kiittää teitä kaikkia. Minusta, kun me joudumme eroamaan, niin voimme sanoa kuitenkin sitten myös, että olemme olleet läsnä, että myös meidän työstämme on riippunut tämän suuren tilan Euroopan tulevaisuus. Meillä on yhteisiä arvoja. Haluaisin sanoa, että tämä tila, tämä parlamentti, on jotakin, mistä voimme olla todella ylpeitä, sillä tämä parlamentti todella edustaa demokratiaa täydessä mielessä ja niitä arvoja, joille Eurooppa on rakennettu. Kiitämme teitä komission jäsen, hyvä. Me kiitämme teitä myös yhteistyöstä ja aikaisemmassa mietinnössä jo sanoitte, että olette olleet mukana luomassa asioita. No, kiitokset kaikesta, mitä te olette tehneet. Ja olen ihan vakuuttunut, että kaikki kollegat arvostavat teidän työtänne. Seuraavaksi edustaja De Monte, yksi minuutti. Grazie, Kiitos puhemies. Kiitos ennen kaikkea komission jäsenelle hänen sanoistaan. Ja haluan kiittää myös teidän henkilökuntaanne. Haluan todeta, että olen tyytyväinen viisumisäännöstön kehittämisestä, uudistuksesta, jotta voimme helpottaa liikkuvuutta. Voidaan esimerkiksi esittää viisumihakemus jo kuusi kuukautta ennen matkaa. Nuorille tarjotaan halvempia hintoja. Sitten tarjotaan säännöllisesti matkustaville viisumeita useita käyntejä varten ja tunnustetaan myös kulttuurialan toimijat ja urheilijat. Ikävä kyllä emme tarttuneet tilaisuuteen ja päivittäneet vanhentunutta rajoitusta, joka liittyy siihen, että matkailijat voisivat olla kauemmin Schengen-alueella sen jälkeen, kun viisumi on rauennut yhdessä jäsenvaltiossa. Parlamentti on kahteen kertaan osoittanut, että se haluaa tukea näitä pidempiä oleskeluja 90 päivää 180 päivän aikana nyt sallitaan Schengen-alueella. Ja silloinhan Schengen oli paljon pienempi alue. Kiitos puhemies. Becker, Edustaja Becker, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Sehr geehrter Herr Präsident, Herr Kommissar. Es ist soweit, nach mehreren Jahren stimmen wir heute den neuen... Me äänestämme tänään uudesta EUn viisumisäännöstöstä. Olen ollut EPPn neuvottelija ja tehnyt työtä esittelijän varjoesittelijän kanssa Haluaisin kiittää heitä kaikkia. Lopputulos on oikein hyvä. Haluaisin kiittää myös nimenomaisesti komissiota, joka on tehnyt uuden, uuden esityksen tästä viisumisäännöstöstä. Romanian puheenjohtajakaudella olemme tehneet rakentavaa yhteistyötä. Olemme saavuttaneet tätä EU-tulevaisuudessa vahvistaa suhteitaan kolmansiin valtioihin. Tämä varmasti lisää liikesuhteita, turismia ja esimerkiksi urheiluyhteistyötä. Yksi päätavoitteita EPP-ryhmälle tuli saavutettua ja vihreät ja vastasemmisto loppujen lopuksi eivät vastustaneet sitä nimittäin viisumien antamisen sitominen siihen, että kolmannet valtiot myös ottavat takaisin laittomia maahanmuuttajia, jäsenvalti- tai kolmannet valtiot, jotka eivät tee yhteistyötä, eh, heidän viisumien saamistaan vaikeutetaan. Eli tulevaisuudessa viisumeita annettaisiin pelkästään mm, yhteistyöhalukkaille kolmansille valtioille. Valitettavasti tämä eh, uutuus ei tullut kuitenkaan ulkorajaehdotukseen. mm on hienoa, että Frontexia ollaan vahvistettu lisää resurssein ja henkilöstöin, mutta on samalla valitettavaa, että Frontex ei voi auttaa kolmasia valtioita palautusoperaatioissa. On lisäksi valitettavaa, että Frontex vaatii, Frontex tarvitsee edelleen jäsenvaltion luvan. Kiitos hyvästä yhteistyöstä näinä vuosina. Kiitos. Tanja, kaksi minuuttia. Hvala Kiitos. Puhemies, hauska nähdä, että neljän vuoden neuvottelurupean jälkeen ja komission toisen ehdotuksen puolelta on saada vihdoinkin uusia sääntöjä viisumien myöntämiseksi. Kun nämä säännöt hyväksytään kolmansien maiden matkustajien tänne tullessa viisumenettelyt yksinkertaistuvat. Viranomaisilla on tärkeä asema edelleen tässä prosessissa. Euroopan viisumipolitiikka on tärkeää. Se helpottaa ihmisten välisiä yhteyksiä, matkailua ja luo kuvan turvallisesta ja avoimesta Euroopasta. Muistuttaisin vielä, mitä viisumin poistaminen on tarkoittanut Länsi-Balkanin maiden kansalaisille. Ei niitä kokonaan ole sitä tietenkin poistettu, mutta kuitenkin on helpotettu viisumin myöntämistä. Kuitenkin on pystytty torjumaan myös ihmiskauppaa, äh, järjestetyntä rikollisuutta. Ja saatu valtavia helpotuksia silloin, kun ei ole päässyt ollut Eurooppaan. Viisumipolitiikka on kourin tuntuvaa kansalaiselle, eli se on tehokasta, hyvin toimivaa ja siitä pitäisi olla hyötyä matkustajille. Uusien sääntöjen myötä ihmiset saavat viisumin nopeammin, he pystyvät hakemaan viisumia kuusi kuukautta etukäteen. Maksuja leikataan opiskelijoille, urheilijoille, taiteilijoille. Joskus jopa ilmaisia viisumia voidaan myöntää, kuten lapsille. Hakemus voidaan tehdä myös sähköisesti, mikä on aina aikoina olennaista. Mutta kuten esittelijä totesi, tässä on yksi vahinko. Emme saaneet läpi humanitaarista viisumia. Minä olen vakuuttunut, että tämä johtaisi myös siihen, että ihmisiä kuolisi vähemmän maahanmuuttoväylillä. Me tarvitsemme turvallisia väyliä kun ihminen tarvitsee suojaa. Kiitoksia edustaja Stevens, kaksi minuuttia. Puolitoista Collega's, de bedoeling van deze hervorming van de visacode... Hyvät kollegat, siitä tämän uudistuksen taustana on se, että yksinkertaistetaan matkailija viisumin tai liikeviisumin saamista. Tämä on myös talouden kannalta tärkeää sosialistit ovat pitkään jarruttaneet tätä, koska he halusivat ehdottomasti ottaa käytännön, että humanitaariset viisumit voitaisiin hoitaa äh, konsulivirastoistamme ja konsulaateistamme. Äh, Täällä näyttää olevan tulkkausongelma. Joillakin kielillä tulkkaus puuttuu. Onko ongelma poistettu? Näyttää pikkuhiljaa olevan kunnossa. Nyt tämä este on saatu pois tieltä ja nyt me voimme tietyllä tavalla tähdätä, äänestää täällä loppusuoralla. Konkreettista me tarkoittaa sitä, että voidaan, voidaan hoitaa haastattelut internetissä, eli turistit ja liikemiehet voivat helpommin lähteä liikkeelle Schengen-alueelle. Viisumin kustannukset tulevat alenemaan ja useita dokumentteja, joita aikaisemmin on täytynyt esittää, niitä ei enää tarvita Ihmiset voivat äh, hakea myös viisu, äh, viisumeita myös pitkäksi aikaa. Samanaikaisesti EU voi ja jollei yhteistyöhön ole halukkuutta, ja kun on kysymys palauttamisesta, niin silloin täytyy ryhtyä toimenpiteisiin. Ja me tiedämme, että on maita, jotka ja EU-maiden kannalta on tärkeää, että eivät myönnä päiväturisteille päiväviisumia. Nämä takaovet täytyy pitää kiinni. Kollegat, tämä oli minun viimeinen puheeni tässä parlamentissa. Toivotan teille kaikkea hyvää. You're welcome. Olkaa hyvä. Edustaja Debre, kaksi minuuttia. Monsieur President. Hyvä puhemies. Hyvä komission jäsen. 60 miljoonaa, 60 miljoonaa joka vuosi tulevat ulkomailta Euroopan unionin maihin vierailulle. USAsta, Australiasta ja Kanadasta eh, tulevat eivät tarvitse viisumia, muut 105 maasta, Afrikan, Aasian ja Latinalaisen Amerikan maasta tulevat tarvitsevat viisumin, jotta pääsevät Schengen-alueelle. Viisumisäännöstön uudistus, jonka toivottavasti hyväksymme, on tehty näille ihmisille. Me voisimme näin helpottaa turismia vilpittömässä hengessä matkustaville henkilöille. Ja lisäksi voimme estää turvallisuusriskejä ja maahanmuuttoriskejä. Kyllä, neuvoston kanssa saatu sopimus on hyvä sopimus. 15 päivän aikana viisumi saataisiin ja sitä voitaisiin hakea kuusi kuukautta aikaisemmin. Meillä olisi samanlaiset säännöt kaikille jäsenvaltioille, joka ei ole nyt nykytilanne. Näitä, tätä viisumisäännöstä ei ole muutettu kymmenen vuoteen. Mm, viisumin hinta